vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyistä. Ja nyt annamme välittömästi puheenvuoron Daffille. Hän voi esitellä mietintöään. Olkaa hyvä, teillä on neljä minuuttia käytössänne. President. Eh, arvoisa puhemies, arvoisa komissaari. Huolimatta siitä, että tämä parlamentti on valittu suorilla vaaleilla jo 35 vuotta, niin olemme edelleenkin jonkinlainen uutuus. Meillä on laajat lainsäädäntö ja budjetti ja valvonta, tai budjetin valvonta, valtaoikeudet ja käytämme niitä valtuuksia myös, mutta meitä syytetään siitä, että meillä ei ole demokraattista oikeutusta toiminnallemme. Kansalliset poliittiset puolueet ja parlamentit ovat pitäneet aika vaikeana sopeutua tällaiseen liittovaltiotason kilpailevaan parlamenttiin. Media seurailee mieluummin kansallisten parlamentin toimintaa eikä meidän. Euroopan tason poliittiset puolueet härintuskin toimivat kunnollisina kampanjointiorganisaatioina. Euroopan parlamenttiin pyrkivät ehdokkaat esitellään ja valitaan paikallis- tasolla eikä Euroopan tasolla. Eli ei ole näissä olosuhteissa yllätys, että vaalivilkkaus on laskenut. Ja tämä on johtanut siihen, että monet väittävät, että tämä hieno kokeilu ylikansallisesta tai kansallisuuden, kansallisuus, kansallisen tason jälkeisestä demokratiasta on epäonnistumassa. Jos nyt puhutaan 2014 eurovaaleista, niin voitaisiinko niitä, niistä saada parempi kokemus äänestäjille ja myös tiedotusvälineille? No, uskoisin, että valiokunta on samaa mieltä kanssani, kun sanon, että kyllä voimme. Jos tehostamme Euroopan tason poliittisten puolueiden roolia siten, että poimimme joukosta sellaiset mestarit, jotka ovat puolueiden eh, etulinjassa esittelemässä ohjelmiaan ja kilpailemassa toisiaan vastaan Euroopan tasolla ajatuksista, poliittisista linjauksista ja Euroopan parlamentin paikoista ja levittämällä niitä keskeisiä politiikan aloja laajemman yleisön tietoisuuteen. Näin esitellään todellisia vaihtoehtoja tulevan komission kokoonpanoksi ja Euroopan unionin ohjelmien määrittelemiseksi ja myöskin edistetään Euroopan unionin roolia kansainvälisillä areenalla. Tällä tavalla uusi Euroopan parlamentti ja myöskin uusi komission puheenjohtaja, joka valitaan heinäkuussa tämän parlamentin ehdottomalla enemmistöllä, siis ensi vuonna, pääsevät tilanteeseen, jossa heillä on vakavasti otettava demokraattinen mandaatti. Kiitokset. Meillä ei ole aikaa, joten emme hyväksy sinisiä kortteja, koska emme muuten saa esityslistaa käsiteltyä loppuun asti. Kiitokset Daffille tästä esittelystä ja se heti annamme puheenvuoron komission varapuheenjohtaja Redingille. Voitte vastata esittelijän puheenvuoron. Reding, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää Andrew Duffia hänen ei pelkästään tämänpäiväisestä esityksestä, vaan vuosien aikana tehdystä työstä hän on rakentanut todellista eurooppalaista aluetta ja Andrew Duff on aivan oikeassa. Äänestysvilkkaus EU-vaaleissa on jatkuvasti alentunut 62 prosentista 79 42 prosenttia vuonna 2009. Mutta tätä ei ole tapahtunut pelkästään Eurooppa-vaaleissa, vaan myöskin samalla tavalla on käynyt kansallisissa ja aluevaaleissa, niin että Uskon, että jos mietimme sitä, kuinka voisimme parantaa äänestysvilkkausta EUn vaaleissa, Euroopan parlamentin vaaleissa, niin samanaikaisesti voisimme ehkä pyrkiä parantamaan äänestysvilkkausta kansallisissa ja aluevaaleissa. Komissio on jatkuvasti ponnistellut rohkaistakseen ihmisiä osallistumaan politiikkaan ja että kansalaiset tietäisivät paremmin, mitkä ovat heidän oikeutensa Euroopan unionissa. Muistettakoon tuo ensimmäinen kansalaisuusraportti, jossa oli 25 hyvin konkreettista ehdotusta tuolloin näistä 25 ehdotuksesta on pantu toteen tai ollaan panemassa toteen näitä kaikkia. Ja tämä toinen kansalaisuusraportti 2000 2013 äh, vuodelta toukokuusta on nyt sitten todella miettinyt kaikkia näitä ehdotuksia, jotka saimme kansalaisilta itseltään. Ja olipa kysymys sitten vuoropuhelusta eri jäsenvaltioissa tai olipa kysymys sitten kuulemisista, joita olemme järjestäneet internetissä tai äh, mitä tulee siihen, että vaaditaan vaikkapa miljoona allekirjoitusta jo, tai viestejä, jotka Euroopan unioni saa vuosittain. Ja jälleen kerran olemme tehneet 12 ehdotusta, jotka halutaan saada toteutetuksi ennen kuin vaalikausi saapuu loppuun. Ja yksi näistä ehdotuksista oli se, että paremmin heräteltäisiin kansalaisten tietoisuutta heidän äänestysoikeuksistaan, erityisesti ensi kertaa äänestävien osalta. Komissio on Euroopan kansalaisten vuoden myötä ja ottaen huomioon tietysti myöskin tämän vuoden kokemukset, luonut tällaisen käsikirjan, jossa on tärkeimmät Euroopan unionin oikeudet, joihin kansalaisilla on oikeus, ja ne on esitetty siinä hyvin selkokielisesti. Haluamme myöskin vahvistaa ja kehittää Euroopan unionin julkista tilaa. Mitä eurobarometreissa on havaittu? Esimerkiksi 80 kansalaisesta kertoo, että he olisivat motivoituneempia äänestämään, jos he tietäisivät enemmän Euroopan unionista. Hyvin usein juuri tiedon puute siitä, mitkä ovat oikeudet ja mitkä ovat mahdollisuudet. Ja, ja itse asiassa tämä parlamentti, mitä se tekee kansalaisten eteen? Olen todella hämmästynyt, kun näissä kansalaiskeskusteluissa puhuttiin siitä, ettei tiedetä, mitkä ovat kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa, ja kansalaiset eivät tiedä, kuinka parlamentti toimii tai mitkä ovat sen valtuudet 70 kansalaista uskoo myös, että jos he tietäisivät enemmän kansallisesta puolueestaan ja myöskin sen jäsenyydestä äh, eurooppalaiseen puolueryhmään, niin se auttaisi varmasti heitä. Ja 60 taas on sitä mieltä, että komission, tai puolueiden ehdokkaat komission puheenjohtajaksi ja yksittäinen äänestyspäivä voisivat äh, vaikuttaa äänestysvilkkauden parantumiseen. Ja todella 12. päivä maaliskuuta tänä vuonna komissio on antanutkin suosituksensa kansallisella tasolla että jäsenvaltiot ja poliittiset puolet kansantasolla vahvistaisivat demokraattista avointa ja tehokkaampaa yhteyttä Eurooppa-vaalien osalta. Ja olemme täysin samaa mieltä ehdotuksessamme siitä, mitä Andrew Duff juuri tuossa esitti. Ja sen takia haluankin kiittää parlamenttia ja esittelijää siitä, että se on ottanut nämä kaikki kysymykset esille ja että se on myöskin suosituksemme ottanut huomioon. Useimmissa asioissa olemme samaa mieltä ja enin, enimmil, eniten olemme samaa mieltä varmastikin siinä, että on vahvistettava Euroopan unionin päätöksentekoprosessin demokraattista oikeutusta ja saatava tämä prosessi lähemmäs kansalaisia. Tämä mietintö myöskin puhuu siitä, että vaalikampanjoiden täytyy pohjata eurooppalaisille puolueiden alustoille ja ohjelmille. Ja tämä on todella hyvin tärkeä asia. Tämä varmasti lähettää myönteisen viestin kansalaisille koko EU-ssa. Kansalaisten tulisi tietää, mistä he äänestävät ja Asioiden tulisi tapahtua hyvin avoimesti ja heidän pitäisi olla tietoisia myöskin valittujen ehdokkaiden toimista täällä parlamentissa, mitä he tekevät ja mitä ohjelmia he ajavat. Komission ehdotus haluaa myöskin parantaa Euroopan poliittisten puolueiden parempaa, tehokkaampaa toimintaa. Tämän ehdotuksen myötä poliittiset puolueet Euroopassa saavat enemmän näkyvyyttä ja myöskin ne voivat toimia paremmin kautta EUn sillä tavalla, että ne saavat todellisen eurooppalaisen juridisen aseman. Uskon, että tämä on myöskin hyvin tärkeä seikka ja uskon, että voin luottaa Euroopan parlamenttiin siinä, että voimme tehdä yhdessä tätä työtä. Gracias, señora Reding. Kiitokset, Reding. Ja seuraavaksi parlamentaaristen ryhmien puolesta ensiksi kaksi minuuttia Schöpflin kansanpuolueen nimissä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Onnittelut DAFille tämän aiheen tiimoilta toteutettu työ on ollut mainiota. Vaalit parlamenttivaalit ensi vuonna tulee toteuttaa menestyksekkäästi. Tässä myös taataan se, että voidaan käyttää näitä vaaleja eurooppalaisiin aiheisiin. Kansallisten aiheiden käyttäminen aiemmissa vaaleissa on hämärtänyt vaalien merkitystä. Vaalivirkaus on ollut huonoa Euroopan vaaleja on käytetty myös tietynlaisina protestivaaleina. Me täällä tiedämme, että tämä on väärän suuntainen tilanne, mutta äänestäjät eivät tätä tiedä niin tarkasti. Ja meidän täytyy Euroopan tason poliittisten, poliittisten puolueiden toimia vahvemmin ja nimittää ehdokkaansa myös komission puheenjohtajaksi. Tuleva komission puheenjohtaja näin ollen voisi nauttia paremmasta legitiimisyydestä ja kansalaisten tuesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Euroopan tasoinen kampanja, sen, se pitäisi järjestää myös kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi, jotta he saisivat käsityksen siitä, että politiikka on enemmän kuin kansallista. Suuri osa vallasta on myös siirtynyt Euroopan unionille, yhteisriippuvuus, unionivaltiot ja eri toimien toteuttaminen Euroopan tasolla ovat merkittäviä. Tämä tarkoittaa nyt unionin vallan legitiimisyyttä sillä tasolla, jolla sitä harjoitetaan, eli eurooppalaisella tasolla. Eli ensi vuoden vaalien pitäisi olla kulmakivenä tähän suuntaan. Kiitokset Schöplin ja seuraavaksi kaksi minuuttia sosiaalidemokraattien puolesta Gualtieri. Kiitos puhemies. Suorien vaalien käyttöönotto Euroopan parlamentin vaalien kohdalla ja nyt kun Euroopan parlamentilla on suuremmat toimivaltuudet, niin Euroopan unioni on yhä enemmän kahteen legitimiteettiin perustuva järjestelmä, eli kansalaisten ja valtioiden antamaan legitimiteettiin. Mutta jotta potentiaali toteutuisi täysin, niin tarvitaan todellinen eurooppalainen poliittinen tila. Päätöslauselma, josta äänestetään huomenna, esittelee ei äh, lainsäät, lakisäätäviä tai perustuslaillisia konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan 2014 vaalien eurooppalaista ulottuvuutta toden, toden teolla. Ja pääinnovaatio koskee sitä, että Euroopan tason poliittiset puolueet voivat esittää omat ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Tämä on aivan keskeinen innovaatio ja sillä on tarkoitus muokata luottamussuhdetta komission ja parlamentin välillä ja on hyvin positiivista, että itse komissio tukee tätä ajatusta. Kuitenkin liittokansleri Merkel on esittänyt epäilyksien asian suhteen, niin halusin kuitenkin muistuttaa, että komission puheenjohtaja on Euroopan parlamentin valitsema, mutta neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia ja neuvottelee asiasta ja ottaa huomioon vaalituloksen. Ja kuitenkin Euroopan parlamentti viime kädessä valitsee puheenjohtajan, eikä olisi järkeä, että parlamentti ottaisi yhteyttä neuvoston jäsenvaltioihin, koska siihen ei kerta kaikista ole tarvetta. Euroopan parlamenttivaaleissa äänestetään ei pelkästään parlamentti, äh, kansallisista puolueista, vaan Euroopan, parlamentti, Euroopan tason puolueista. Ja sen takia täytyy saada todellakin aikaiseksi Euroopan tason poliittinen tila, jotta valitsijat pystyvät tekemään informoidun valinnan valitessaan ehdokkaansa. Seuraavat vaalit ovat merkittävä askel poliittisen ja demokraattisen Euroopan rakentamisessa, joka pystyy vastaamaan tämän vuosisadan haasteisiin ja toteuttamaan periaatteitaan ja arvojaan. Kiitokset Roberto ja liberaalien puolesta minuutti Alexander Täin. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat kansalaiset. 2014 toukokuun lopulla pidetään Euroopan parlamentin vaalit ja näissä kriisitunnelmissa meillä on varmasti entistä vähemmän äänestäjiä ja erityisesti varmasti myöskin on entistä enemmän Euroopan vastaisia puolueita, kuinka meidän pitäisi toimia, mitä toimia tarvitaan jäsenvaltioiden täytyy nyt ilmoittaa eurooppalaisten puolueiden nimet äänestyslipukeissa, jotta kansalaiset tietävät, että kun he äänestävät tiettyä edustajaa, niin he eivät pelkästään vain äänestä tietyn eurooppalaisen politiikan puolesta, vaan äänestävät myöskin liberaalipuolueen puolesta. ALDE nimeä ei välttämättä tunneta monissa maissa. Ja poliittisten puolueiden täytyy myöskin esitellä omat ehdokkaansa erityisesti komission puheenjohtaja ehdokassa tällä tavalla saataisiin todellinen Euroopan tason kampanja Eurooppa aiheesta, eikä pelkästään vain kansallisesta aiheesta aikaiseksi, sillä uusi parlamenttihan Lissabonin sopimuksen pohjalta valitsee suoraan komission e, ja kaikkein tärkeimpänä asiana puolueiden täytyy tietysti myöskin saada lisää naisia juuri ehdokkaiden joukkoon. Heidän täytyy todella saada äänensä kuuluvilla Euroopan vaaleissa ja tämä, heidän täytyy tulla edustetuksi. Kiitokset Daffille tästä mietinnöstä. Se vaati paljon työtä. Valitettavasti mm, vielä kuitenkaan kansallisten, ylikansallisten listojen suhteen ei ole päästy tulokseen. Kiitokset ja Belier, olkaa hyvä vihreiden puolesta. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää työstä. 2014 ovat ensimmäiset vaalit Lissabonin sopimuksen jälkeen jo. Enemmän valtaa on parlamentille tarjottu ja ohjattu nyt elämme suuressa kriisissä, erityisesti unionin toimielimissä, ja siksi meillä onkin vastuu antaa järkeä ja suuntaa kansalaisten mielissä Eurooppa-vaaleihin. Ja meidän täytyy vahvistaa avoimuutta, vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta näissä vaaleissa. Puolueiden täytyisi kampanjassaan tarjota eurooppalaisia todellisia ohjelmia ja myös eh, ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi mitä pikimmin. Meidän täytyy pyrkiä politisoimaan ja demokratisoimaan eh, toimielimiä ja myös avo- saada avoimaksi tätä järjestelmää järjestelmää ja saada kansalaiset mukaan tähän työhön paremmin. 2014 komission puheenjohtaja valitaan ähm, parlamentissa ja epäsuorasti siis kansalaisten nimissä. Ja hän äh, ei voi välittää ristiriitaista viestiä Euroopan kansalaisille me äänestyksessä myös vaadimme naisten ja miesten tasa-arvoista edustusta näissä vaaleissa ja myös komission puheenjohtajan nimeen. Vihreät ovat jo toimineetkin näissä ehdotuksissaan 2014 tulee esiin seuraava kysymys. Onko parlamentti kansallisen itsekyyden ilmentymä vai voimmeko toimia eurooppalaisemmin ja lähempänä kansalaisia? Tämä riippuu erityisesti meistä ja tämän Andrew Duffin tekstissä on elementit juuri tuohon demokraattisemman ja poliittisemman unionin luomiseen. Kiitokset Sandrin ja seuraavaksi ECRn puolesta puolitoista minuuttia. De Martini. Edustaja Duff on aivan oikein, että seuraaviin vaaleihin uudistetaan sääntöjä, mutta ongelma on kuitenkin toinen. Tämä EUn malli on valitettavasti epäonnistunut. Tästä piti olla hyötyä kaikille. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että suurin osa kansalaisista on nähnyt elintasonsa rapeutuvan, rapautuvan, joten 2014 vaalit ovat kaikkein tärkein tarkastuspiste Euroopan historiassa. Roberto Benigni kaksi vuotta sitten oli täällä juhlistamassa kansallisen yhtenäisyyden 200-vuotispäivää. Tässä kuitenkin esitellään aivan väärä mielikuva EUsta, joka tarjoaa rahaa lainaksi. Ja minun mielestäni meidän, tai Italian esitetty ikään kuin rahan pyytäjä maana. Italialla ei ole minkäänlaista tarvetta pyytää alpuja, almuja keneltäkään. Sellaiset maat, kuten Espanja, äh, Kreikka ja muut, jotka ovat vararikon partaalla eurooppalaisen politiikan takia, joka on tähän asti suojannut vain pankkeja, on tämä on järkyttävä tilanne. Italia antaa Euroopalle enemmän kuin mitä se saa. Ihmisten veri on valumassa hukkaan. Ei ole järkeä, että tehdä, vaaditaan pelkästään säästötoimia. Meidän on uudistettava tämä Eurooppa, jotta seuraavissa vaaleissa Euroopasta tulisi myös kansojen Eurooppa, eikä pelkästään pankkien Eurooppa. Kiitokset De Martini. Ja seuraavaksi EFDn puolesta Agnew, olkaa hyvä. Well, I think you're gonna do... No, varmasti hyvin tässä vielä käy, koska luulin, että minulla on vain 60 sekuntia tässä aikaa, mutta tässä taas sitä mennään. Jälleen kerran halutaan Britannian demokratiaa vääristää, jos todella haluamme, että äh, nyt äh, tällaiset äh, Euroopan laajuiset listat ovat käyttäneet, tehkää niin hyvin, mutta varmasti vain sekoitatte äänestäjän päät. Kukaan Britanniassa ei ole kuullut äh, ECR-stä. Äh, ennenhän sitä kutsuttiin konservatiivipuolueeksi, mutta itse asiassa kun näitä kummallisia nimikkeitä käytetään, niin itse asiassa voidaan käyttää myöskin brittiäänestäjien äh, veronmaksajien rahaa. Ja nimittäkää vähän kaiken puolin erilaisia poliitikkoja britti- tai komission puheenjohtajaksi täältä Euroopasta, mutta eivät ole koskaan Britanniassa näistä kuulleetkaan. Uskon, että voitte tietysti yrittää siellä Yleisradion kautta näitä ihmisiä tehdä tunnetummaksi, mutta uskon, että tämä vie vain pohjaa pois koko Euroopan unionin poliittiselta järjestelmältä. Yritetään vain luoda tällainen Euroopan demoksen konseptikäsite ja saattaa olla, että veronmaksajan rahoilla siinä sitten onnistutaankin. Senora New, tiene... Kiitos Agnew. Ja puolitoista minuuttia. Clair sitoutumattomien puolesta. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Nämä vaalit näissä vaaleissa on aina vähemmän äänestetty ja aina puhuttu kansallisista asioista ja se tarkoittaa, että tämä federaali liittovaltio Eurooppa ei oikeastaan saavuta kansan tukea eikä mitään yleistä, yleisesti ole jaettu ajatus oikeastaan ei välitetä äänestäjistä Euroopassa vai välitettekö mukaan Tässä teidän ehdotustanne voidaan arvostella, hyvä DAF, tätä Euroopan laajuista puoluetta. Ettekö todellakaan näytä ymmärtävän, etteivät kansalaiset tätä halua? Latvian liityminen yhteiseen euroon, siitä äänestettiin juuri äsken. Ja Latvian kansalaiset itse asiassa eh, kertomusten mukaan eivät tätä ole tahtoneet. Kansalaiset ovat parlamentissa suoraan edustettuina. He ovat äänestäneet tänne omat edustajansa, mutta tällainen demokraattinen edustavuus ei nähtävästi teille kelpaa. Onko se, mitä kansalaiset haluavat, eikö sitten se ole merkittävää, vaan se, mitä te, herra Duff, haluatte. Ihmiset eivät välttämättä halua sitä, mitä te haluatte, mutta mitäpä sillä sinulle, teille on väliä entä sitten kansanäänestys jäsenyydestä Euroopan unioniin? Tätä kansalaiset yhdistyneessä kuningaskunnassa haluavat. Kiitokset eh, Sinclair ja näin puolueryhmien puolesta puhujien eh, luettelo tuli päätökseen ja seuraavaksi yksittäiset puheenvuorot, kaksi minuuttia. Eh, Drakovskille, olkaa hyvä. Kiitos, presidente. Uh, there are reasons for all of us to be Kiitoksia. Meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme EU:ssa, koska vaalivilkkaus on matalampi kuin koskaan ja legitimiteettiämme on kyseenalaistettu myös. Kansalaisilla ei ole sellainen käsitys, että eurooppalaisesta integraatiosta olisi riittävästi tietoa ja että heillä olisi mm, mahdollisuus vaikuttaa EU-instituutioiden poliittisiin linjauksiin ja sen takia meidän täytyy tehdä jotakin, eli eurooppalaista vaalit ja sen takia pyydämme Euroopan tasapoliittisia puolueita nimeämään ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi, jotta sitten eh, toteuttaisivat Euroopan laajuiset kampanjat. Kuka sitten voittaakin, niin Lissabonin sopimuksen pohjalta komissiota johtaisi poliittisen mandaatin omaava henkilö ensimmäistä kertaa kansalaisen äänillä ja Euroopan komission eh, poliittisella suunnalla olisi keskinäinen yhteys. Kaikkein tärkeintä on, että kun keskustelu tuodaan Euroopan tasolle, saisimme yhden keskeisen viestin läpi ja saisimme mobilisoitua ihmiset jopa Britanniassa uskoakseni. Euroopan parlamentissa päätökset, jotka tehdään täällä, vaikuttavat kansalaisten päivittäiseen elämään. Täällä tehdään ne päätökset, jotka kohdistuvat Euroopan unionin suurimpiin haasteisiin. 50 prosenttia ajasta kansallisissa parlamenteissa kuluu siihen, että meidän tekemämme päätökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja uskon, että jos me onnistumme saamaan viestimme läpi, niin ehkä vaaleissa tulisi vieläkin tärkeämpi asia Euroopan kansalaisille. Ja näin toiveineni haluaisin kiittää Andrew Duffia ja komissaaria, ja uskon, että Andrew Duffia voidaan varmasti kritisoida monesta asiasta, mutta ei missään nimessä siitä, että hän olisi ennakkoluuloinen. Kollega. Kiitokset. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia. Sylvie Guillaume. Kiitos minä omalta osaltani myöskin. Kiitän Andrew Duffia tästä työstä. Nyt kysymys on hyvin tärkeistä ja vaikeista kysymyksistä muun muassa äänestysvilkkauden alhaisuus. Tämä tietysti osoittaa, kuinka kiinnostuneita kansalaiset ovat Euroopan asioista. He eivät ymmärrä näitä eu päätöksiä ja erityisesti näinä kriisin aikoina Äh, sosiaalinen tilanne on huono ja se vaikuttaa varmasti tähän. Nyt äh, meidän pitäisi paremmin tämä Euroopan demokratia saada toteutumaan. Tässä DAF äh, suosittelee, että näihin haasteisiin vastattaisiin muun muassa, että paremmin valistetaan kansalaisia näistä kampanjoista. Ähm, minä haluaisin tähän erityisesti lisätä tämän äänestyslistalle kirjautumisen se usein ja unholan. Samoin myöskin on hyvin tärkeää, että mainitaan poliittiset puolueet näissä lipukeissa ja että myöskin jäsenvaltioissa, tai että kansalaiset voivat äänestää myöskin siinä jäsenvaltiossa, joka kansalaiset ei välttämättä ole, mutta jossa he asuvat. Ja samoin myöskin komission puheenjohtajan vaalin parantaminen on hyvä asia. Pari kommenttia. On valitettavaa, että tällä hetkellä kysymys on vain tällaisista suosituksista, mutta tämä työ varmaan jatkuu. Ja nämä poliittiset kysymykset ja aktiiviset kampanjat ovat varmasti hyvin tärkeitä, koska ne varmasti herättävät kansalaisten mielenkiintoa. Kiitokset Silvi ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Stojanov Dimitar. разбрахте, че Това, което се стремяхте всички... Kiitokset. Puhemies, lopultakin kaikki ovat ymmärtäneet, että ponnistelunne parlamentissa hetkinen vaikuttaa siltä, että teidän olisi syytä aloittaa puheenvuoronne uudelleen alusta tässä oli tekninen ongelma. Voimme sitten kuulla teidän puheenvuoronne alusta alkaen. Olkaa hyvä vielä uudelleen. Kiitokset puhemies. Tahton kiittää myös Daffia tästä mietinnöstä lopultakin olemme ymmärtäneet, mitä, mihin tähtä sitten Parlamentin pitäisi olla ikään kuin eurooppalainen kongressi, kuten havaitset, olette havainnutkin, niin ähm, vaaleihin osallistuminen monissa unionin maissa on jatkuvasti alentunut. Vuonna 2004 vaalivilkkaus oli jo hyvin alhainen ja sen jälkeen entistä alhaisempi. Luuletteko te, että voidaan jatkuvasti vain huijata kansalaisia vuosittain? Kerran vuodessa järjestetään tällainen eurooppalainen, Euroopan laajuinen keskustelu. Laitetaan kaikenlaisia logoja, pitkin poikin äänestyslipukkeita, sellaisia logo, logoja ja merkejä, joita kansalaiset eivät ole kuuna päivänä edes nähneet. Luuletteko, että tällainen eurooppalainen byrokratia demokratia sitten olisi muka jotenkin yhtäkkiä oikeutettua kansalaiset eivät osallistu unionivaaleihin siksi, että haluaisivat valita komission puheenjohtajan, vaan siksi, että jatkuvasti joutuvat tämän valtavan lainsäädännön pommittamaksi, eivätkä voi ilmaista itseään avoimesti. Kiitokset ja seuraavaksi Carlo Cassini perustuslaillisen valiokunnan puheenjohtaja. Kyllä, kiitoksia puhemies. En halua tässä nyt toistaa, mitä on jo sanottu. Kollega Daffin mietinnön ylistämiseksi minäkin kiitän häntä tietenkin. Mutta jotta sanoisin jotakin uutta, niin puhuisin tästä eurooppalaisesta integraatiosta, vaaleista ja tunnesta, tunteesta, että kuulumme johonkin. Me olemme tietenkin italialaisia, ranskalaisia, espanjalaisia ja niin edespäin, mutta sen lisäksi ylpeästi eurooppalaisia. Ja juuri tästä syystä vaalit ovat erityisen tärkeä asia. Ja tässä on jo sanottu aikaisemminkin, kuinka tärkeää olisi puolueen ja tunnuksen ilmoittaminen vaalilipussa. Tai itse asiassa se kerrotaan äänestysmateriaalissa. Mutta viittaisin näennäisen pieneen asiaan, joka koskee se, sitä tiettyä päivämäärää, jolloin tulokset ilmoitetaan kaikissa maissa. Tämä antaa tunteen kuulumisesta Eurooppaan. Ja sitten toinen tärkeä kysymys vielä, jonka haluaisin ottaa esille. Nimittäin komission tehokku, tehokkuuden lisäämiseksi kansalaisten tulee saada valita komission, ehdot, komission puheenjohtaja sen takia, se, että nähdään vaalien tulos välittömästi, niin kansalaiset saavat siitä sellaisen tunteen, että minä olen eurooppalainen ja sen takia ei tarvitse enää keskustella kansallisesta suvereniteetista ja eurooppalaisesta suvereniteetista ja kiistellä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, koska suverenius kuuluu kansalle ja kansan täytyy saada ilmaista suvereniteettinsä. Ja se tapahtuu vaalien kautta ja sillä tavoin he saavat tuntea kuuluvansa Eurooppaan. E- Seuraavaksi puolitoista minuuttia Zita Kurmai. Kiitos Rakkaat kollegat, tiedämme, mikä on nyt vaakalaudalla tulevissa vaaleissa. Kaikkein suurin haaste on saada aikaiseksi kunnollinen eurooppalainen keskustelu. Olen varma, että olemme kaikki samaa mieltä, että kansalaiset tämän kampanjan kautta, jossa puhutaan tulevista haasteista, jos, työtä joita Euroopalla on, ja myöskin näistä eliittisistä vaihtoehdoista, niin se on hyvin tärkeää kansalaisille. On myöskin hyvin tärkeää korostaa Euroopan unionin demokraattista oikeutusta ja avoimuutta, erityisesti myöskin tässä kriisin käsittelyssä. Kansalaisten on ymmärrettävä, että Euroopan parlamentin jäsenillä on hyvin tärkeä rooli, erityisesti koska meillä on vielä laajennetut valtuudet Lissabonin sopimuksen kautta kun ajatellaan Euroopan komission tulevaa puheenjohtajaa, tietysti myöskin siellä täytyy voida puolustaa tiettyä poliittista ohjelmaa ja on otettava myöskin huomioon tässä juuri vaalien tulos sillä tavalla, että tähän tärkeän tehtävän henkilö Lissabonin sopimuksen hengen mukaisesti nimitetään puolen siis DAFin mietintöä ja mielestäni hän tekee hyviä suosituksia. Ne on otettava jäsenvaltiossa käyttöön. Ja vielä haluaisin korostaa sitä, että on hyvin tärkeää, että meillä on sellaisia ehdokkaita, jotka edustavat EUta koko sen kirjaa. On tärkeää, että on nuoria, vähemmistöjä edustavia ihmisiä näillä ehdokaslistoilla. Ja mitä tulee naisiin, olemme kaukana vielä tasaveroisuudesta. Kysymys on demokratiasta. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä, kun kysymys on sukupuolten välisen tasa-arvosta. Ja minä tuen todella sitä, että mitä tuossa Rova Reding on ajanut sitä, että eurooppalaisella puolueella olisi todella selkeä juridinen status. Kiitokset Gurmai ja tässä vaiheessa viimeiseksi Paulo Orangel, kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskoisin että olisi syytä aloittaa ilmaisemalla ilon ja tyytyväisyyteni Duffin mietintöön ja tämän esitän perustuslaillisen valiokunnan jäsenenä. Ja haluaisin sanoa Kuoltierille ja muille, jotka eivät tässä paikalla ole, ponnistella kovasti päästäksemme tähän pisteeseen. Oli hyvin paljon tarkistuksia esitetty tekstin tähän pisteeseen saamiseksi. Ja kiitokset Daffille. Hän kovasti teki työtä, hän ko- kovasti ponnisteli asian eteen ja tässä on vielä paljon työtä ennen vuotta 2000 14 myös vastustetaan kovasti tätä koko ajatusta, eli meidän täytyy kovasti painostaa myös komissiota, jotta nämä asiat tulevat esille. 2014 vaalien näkökulmasta ja haluaisin vielä ottaa esiin muutaman muun asian. Osa onkin täällä jo mainittu. Eli se ajatus, että kansalaiset eivät tiedä, eivätkä tunne Euroopan tason puolueiden tunnuksia. No ei, siinä ole mitään järkeä väittää tällaista. Jos me emme ryhdy nyt tilannetta muuttamaan, niin eivät he kuuna päivänä saa sellaisista mitään tietoa. Jos me emme nyt ryhdy toimimaan tämän mietinnön ehdotusten pohjalta ja pyri tekemään eurooppalais, Eurooppaa eurooppalaisemmaksi ja parlamentti eurooppalaisemmaksi, niin ei kuvat kansalaiset koskaan pääse jyvälle siitä, mitä täällä tapahtuu ja uskon, että tärkein kohta tässä nimenomaan myös on tuo komission puheenjohtajan nimi, ehdokkaan nimittäminen. Tämä todella tuo paljon dynaamisemmaksi koko prosessin ja se, että se tekee tästä todellisen Euroopan tason keskustelun. Kiitokset kaikille työstä. Tämä on yleisluontoisesti hyvä ratkaisu. No niin, ja sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujaluetteloa. Ei täällä ole kovin paljon e, e, puhujia. Kaikilla on minuutti aikaa ja ensiksi Mark Tarabella. Merci, Arvoisa puhemies, en ole ihan varma, josko Roberto Benini antaisi väärän kuvan Italiasta. Tuntuu siltä, että nyt tässä kysymys on henkilöstä, joka on kerännyt itselleen valtavan omaisuuden. Tämä antaa huonon kuvan Italiasta. Ehkäpä minä todella pidän hyvänä tätä Andrew Duffin mietintöä sillä tässä on kysymys siitä, että lähennetään Euroopan unionin toimielimiä kansalaisiin. Tätä me tarvitsemme minusta tuntuu siltä kuitenkin, että e, viholliset ovat täällä keskuudessamme. Kysymys on e, tällaisista niin sanotusta euroskeptikoista, mutta e, itse asiassa monet heistä eivät ole hyvin Euroopan henkisiä. Monet eivät halua maksaa veroja kotimaahansa, vaan mm, tallettavat rahansa veroparatiiseihin ja äh, erityisesti juuri äh, näiden selkeyttämissääntöjen pohjalta uskon, että varmasti saadaan lisää äänestäjä mukaan ensi äh, vaaleissa. El señor uh, Haf, Haf, Hafner. Ja Hafner. Ja vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies Totta kai demokratiaa pitää kaikkien puolueiden toteuttaa ja kansalaiset ovat sekä kohteena että tekijöiden ja kansalaisten täytyy tuntea kuuluvansa tähän hankkeeseen. Euroopan unionin vaaleissa hyvin monet puolueet eivät edes viitsi puhua mistään eurooppalaisista asioista, vaan puhuvat vain kansallisista asioista. Sitten komission puheenjohtajaa valitaan ja siihen mennessä ei ole edes puututtu koko asiaan. Mielestäni nyt on nimenomaan vahvistettavaa kansalaisten osallistumista tähän tähän asti on pikemminkin toimittu päinvastoin. Nyt poliittisten puolueiden täytyy esittää ennen vaaleja, ketkä ehdokkaat he ovat valinneet komission puheenjohtajan vaaliin ja näin sitten Euroopan vaalit voivat vaikuttaa asiaan. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tiedän, että DAF on rehellinen ja suora puheissaan federalismista. Hän on todella vakavissaan Euroopan supervaltion suhteen, mutta Itä-Englannin suurella enemmistöllä äänestäjistä ei ole tällaista halua ollenkaan ja ihmiset eivät tue tällaista, tällaista prosessia tänä perjantaina Westminsterissä käytiin vaaliaiheesta. Federalistinkin kannalta katsottuna Euroopan tason puolueet, joilla olisi omat TV-mainokset ja omat tunnukset, niin ovat sellainen asia, että se ei kyllä menisi läpi. EPP näyttää jo keräävän varoja tätä tarkoitusta vastaan. Euroopan tason puolueet, jotka asettaisivat ehdokkaita komission puheenjohtajaksi, niin kuin Barroso esimerkiksi, niin minun mielestäni tämä on aivan väärä viesti demokratian luonteesta. Kiitokset. Ja seuraavaksi Geoffrey. Kiitos puhemies. No tässä nyt sitten valmistellaan tällaista äh, savuverho-operaatiota Euroopan vaaleista yritetään tehdä sellaiset, mitä ne eivät ole, vaikka ne voi koskaan ollakaan. Tässä halutaan nyt siitä huomio täysin pääasiasta tulevissa vaaleissa, siis että pitäisi keskustella kansalaisista Euroopassa, jossa elämme, ja pitäisi pyrkiä torjumaan tällainen nykyinen politiikan teko ja keskustella vaihtoehdoista, jotta yritettäisiin torjua työllisyyttä, työttömyyttä, sosiaalista takapajoisuutta ja työttömyyttä. Näistä asioista nyt käännetään katsemme pois ja vaaleista tehdään jotakin aivan muuta. Nämä vaalit nyt vievät kansalaisten huomion näistä todellisista kysymyksistä, kansallinen suvereniteetti, kansalliset viranomaiset itse asiassa nyt tekevät tällä tavalla. Signora Diane Dodds. Ja Dodds, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. DAFAM te olette ainakin hyvin vakuuttunut vien, viedessänne tätä liittovaltioajatusta eteenpäin. Minä olen kommentoinut pariin kolmeen otteeseen vastaavan tyyppisistä mietinnöistä, joita sinä olet valmistellut. Tänä iltapäivänä itse asiassa yksi kollega jo mainitsi siitä, että näiden suositusten täytyisi tuoda uutta valoa eurooppalaiseen demokratiaan. Uskon, että Euroopan kansanvaltaan ja eurooppalaiseen keskusteluun yhdistyneessä kuningaskunnassa toisi uutta valoa kansanäänestys osallisuudestamme Euroopan unioniin. Tätä te, sinun puolueesi itse, tämän sinun puolueesi itse asiassa kieltää eh, ja Tämä, tätä käsitellään Britannian parlamentissa perjantaina. Oletteko te ottanut huomioon Britannian kansalaisten ajatukset? Kiitokset Dodds ja vielä Janus Zemke. Otóż ja wesprzeć te wszystkie głosy, które... Kiitoksia puhemies. Haluaisin tukea kaikkia niitä ääniä, jotka aivan oikein osoittavat, että vaalikampanjan alussa pitäisi jo esitellä komission puheenjohtaja ehdokas. Tällä tavalla meillä olisi parempi mahdollisuus keskustella kaikista Euroopan unionin ongelmista sen sijaan, että esiteltäisiin vain tietyn jäsenvaltion konflikteja. Mutta tämähän on sellainen päätös, jonka Euroopan parlamentin täytyy tehdä. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden kannat, erityisesti näiden valtioiden päämiesten kannat. Haluaisin kysyä komission edustajalta, joka on suhtautunut asiaan positiivisesti, että minkälaiset mielipiteet jäsenvaltioiden hallituksilla tai päämiehillä tästä asiasta on? Kiitokset ja näin menettelymän puhujaluetteloa päätyy ja annamme puheenvuoron komission varapuheenjohtaja Redingille. Hän voi vastata täällä kuultuun. Olkaa hyvä. President, I would like... Uh, Puhemies, haluan kiittää parlamenttia tästä mietinnöstä ja erityisesti haluan kiittää esittelijää tästä erinomaisesta työstä, jota hän on valiokunnassa kollegoittensa kanssa tehnyt. Tämä mietintö yhdessä komission suositusten kanssa menee samaan suuntaan. Tarkoituksena on parantaa sitä, että kansalaiset osallistuivat enemmän Euroopan unionin Euroopan parlamentin vaaleihin ja näin yhteisillä ponnisteluilla niin EU kuin kansallisten ja jäsenvaltioiden, kansallisten puolueiden ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä uskon, että kaikki voivat auttaa meitä tässä työssä ja kaikki tarvittava tehdään. Dziękuję bardzo. Pani Kiitokset komission jäsenelle ja tahtoisin Daffia pyytää puhumaan. Uh, kiitoksia, kiitoksia erityisesti siitä, että ymmärrätte oikein, mitä minä haluan, mutta minäpä kerron teille vielä. Minä haluan vahvan, moniarvoisen, pluralistisen parlamentin, jossa nationalistit ja federalistit ovat selkeästi edustettuina demokraattisella tavalla. Jotakin spekulaatiota on käyty siitä, että talous- ja rahoituskriisi vähentää vaalivilkkautta entisestään. Täytyy sanoa, että en ole samaa mieltä asiasta. Nimittäin jos ilman muuta, jos minä olisin maasta, joka on Troikan ohjelman kurimuksessa, niin minä jonottaisin aikaisin aamulla vaalipaikalla jättääkseni oman ääneni laskettavaksi. Ja poliittisten puolueiden täytyy selkeästi ilmaista se, että pitkittynyt ja syvä talouskriisi selätetään vain tällä tavalla äänestämällä. Ymmärrän, että monet teistä sanoivat, että poliittisten puolueiden ei ole niinkään helppoa ja itsestään selvää löytää ja valita komission puheenjohtajaehdokasta. Tämän ymmärrän. Tämähän on kokeilu ja kaikki poliittiset puolueet lähestyvät tätä haastetta eri, eri tavoilla. Vihreillä on esivaalit. Onnea heille siinä yrityksessä mutta olen varma, että tällä kokeilulla on merkittävä muutosvaikutus. Se tulee vaikuttamaan kampanjointiin, se tulee tekemään sen henkilökohtaisemmaksi ja dramaattisemmaksi. Ja sen seurauksena saadaan vahvempi, demokraattisempi ja avoimempi oikeutus tälle poliittiselle järjestelmälle. Tässä esiin purkautuvassa federalistisella tasolla. Kiitokset. Näin keskustelu päätyy ja asiasta äänestetään huomenna puolilta päivin. Ja seuraavaksi siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Monika Holmajerin mietintöön tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä. Tahtoisin pyytää Monika Holmajeria esittelemään asiaa. Neljä minuuttia, olkaa hyvä.